Bene, allora cominciamo i lavori della Commissione di oggi pomeriggio. No niin, jatkakaamme tämän päivän työtämme kohdasta 21 esityslistalla. Minä haluaisin kertoa teille muutaman sanan kuitenkin koordinaattoreiden kokouksesta 6. syyskuuta mennessä poliittisten ryhmien täytyy esittää Irlannin valtuuskunnan puolesta ehdotukset tuohon vuoden 2013 ehdotukseen ja myös nuo valtuuskuntaa pyynnöt 2013 kuulemistilaisuuspyynnöt ja niin poispäin. Ja sitten myös kansallisten parlamenttien osallistumisesta olemme puhuneet ja me olemme myös hyväksyneet tuon 2050 tulevaisuuden etenemissuunnitelman käsittelyn ja ITREN toimivallan näissä tietosuojakysymyksistä ja pyydämme siitä tällaisen tiedotustilaisuuden koko Euroopan tason tietosuojakysymyksistä. Ja sama koskee tuota Brasilian tilannetta. Mutta näistä koordinaattorien kokouksista en aio teille nyt tämän enempää sanoa tämä eilen illasta siis. Ja tämän päivän esityslistasta huomauttaisin, että ensiksi Pilar del Castillo, Castillon piti meille kertoa Itävaltuuskunnan selonteosta Brasiliaan hän ei kuitenkaan päässyt tänne ja hän on lähettänyt sähköpostin kaikille Itrevaltuvaliokunnan jäsenille tuon oman selontekonsa. Ja näin kohta 21 on käsitelty esityslistalta ja siirrymmekin suoraan eteenpäin seuraaviin 22, 3 ja 4 esityslistalla. Tässä me kuulemme komission tilannekatsauksen kolmeen asiaan. Ja nyt aloitamme tästä radiotaajuuspoliittisen ohjelman lupamenetelystä. Olkaapa hyvä. Thank you, Madam President, and good afternoon, ladies and gentlemen. Kiitoksia, hyvää iltapäivää. Kiitos mahdollisuudesta raportoida parlamentille politiikkaohjelman toimeenpanosta. Haluatte varmaan keskittyä tänään erityisesti lupamenettelyihin, erityisesti 4G-mobiiliteknologiassa. Erityisesti se ja muutkin teknologiat, LGBT, johon usein viitataan, kun puhutaan 4Gstä tai 4 sukupolvesta, niitä pidetään ja parlamentti pitää niitä lausunnoissaan radiotaispolitiikkaohjelmasta sellaisina, jotka ovat tärkeä väline tarjota nopeita langattomia palveluita kansalaisille, jotta ne voidaan tehdä hyvin tehokkaalla tavalla, jos ajatellaan taajuuksien käyttöä, jonka myötä voisimme puuttua näihin kapasiteettiongelmiin nyt kun dataliikenne kasvaa kovasti ja myöskin varmistaa, että käytämme taajuuksia niin tehokkaasti kuin mahdollista muillekin innovatiivisille palveluille, jotta kansalaiset hyötyisivät. Sen vuoksi radio- ohjelma, joka hyväksyttiin parlamentissa ja neuvostossa helmikuussa, keskittyy taajuustarpeisiin laajakaistassa. Avainelementti ja myöskin elementti, jota parlamentti on painottanut kovasti omassa työssään, oli saada aikaan tavoite 12 000 megahertsiä, joka pitäisi vapauttaa langattomalle laajakaistalle. Ja se tietysti liittyy tähän taajuus joka yritetään ottaa huomioon. Ja tietysti just raportoimme teille aikanaan, kun asian kanssa edetään. Mutta jos keskitytään ottamaan laajakaistaan erityisesti nykyään, niin on tarkat vaatimukset, velvoitteet ohjelmassa, jos ajatellaan olemassa olevaa harmonisoitua taajuuskaistaa. Ensinnäkin, jos ajatellaan radiotaajuuksia, niin on teknisesti jo yksilöity ja harminoisoitu, että mitä käytetään kautta EUn langattomalle laajakaistalle, joka onkin teknisten päätösten kohteena ollut komission osalta. Jäsenvaltioilla on velvollisuus 2012 vuoden loppuun mennessä toteuttaa lupamenettelyt, että miten näitä tajuuksia kaistoja käytetään. Lupasin, että ei tule liian teknistä vaikka viime keskustelusta tuli selväksi, että parlamentti ihan hyvin ymmär, pystyy ymmärtämään neljä kaistaa. Neljä 100, 800, 2,6 gigahertsiä ja 3,6 gigahertsiä. Ne ovat olleet teknisen harmonisoinnin kohteena jonkin aikaa, mutta nyt jäsenvaltioilla ei ole enää verukkeita viivästyttää lupamenettelyn loppuun saattamista, että todellakin voitaisiin tarjota palveluita kansalaisille. Nämä kahdistot tarjoavat jo 867 MHz taajuutta laajakaista. Me olemme tilannetta seuranneet ja annan muutamia yksityiskohtia hetken päästä asiain tilasta jäsenvaltiokohtaisesti. On erillinen velvoite erityisesti 800 MHz kaistaa, johon se viitataan tänä digitaalisen osingon kaistana. Ja tietysti kun se aiemmin oli televisiokanava, niin nyt tietysti ollaan siirtymässä analogisesta digitaaliseen lähetystoimintaan, niin tämä taajuuskaista vapautui muihin käyttöihin. Ja tekninen harmonisointi siis oli olemassa, jotta voitaisiin yksilöidä, että mikä siellä pitäisi olla lähteenä. Niin kun tämä kaista on niin tärkeä poliittisestikin, niin tietysti siirrettiin parlamentille ja neuvostolle päättää itse asiassa tarkasta toimikunnasta. Niitä teittekin riitotajuuspolitiikan ohjelmassa ja se valtiolle annettiin määräaika ensimmäinen tammikuuta ensi vuonna, siis päivää myöhemmin kuin muut taajuuskaistat, että lupamenettely voitaisiin saada päätökseen myöskin 800 MHz kaistan osalta. He ovat siis velvoitettuja toteuttamaan lupamenettelyprosessin, jotta sen, sitä kaistaa voidaan käyttää laikaista. Myöskin vähän tietoa siitä, että mitä me tiedämme asian tilasta siitä kaistasta. Mutta jos tarkastellaan tätä koko kaistojen ryhmää ja jos muistetaan, että parlamentin asettama tavoite, että pitäisi vapauttaa 1200 megahertsiä langattomiin ja mobiilipalveluihin, niin itse asiassa me olemme sellaisessa tilanteessa, että valtio huomata sitä, että niiden on täytynyt tehdä teknisiä päätöksiä jonkun aikaa sitten jo, ovat edelleen laahamassa perässä mitä tulee velvoitteisiin ja aikatauluihin. Sen lisäksi olemme tilanteessa, jossa on joitakin asioita, jotka liittyvät digitaalitelevisioon ja sitten alkuista siihen siirtymiseen, josta aiheutuu ongelmia joillekin jäsenvaltioille, kuten myöskin, että käytetään militaarit sotilasteknologiaa. Se on osa prosessia, jota nyt käymme läpi jäsenvaltioiden kanssa. Kuten kuitenkin ennen sanoin, mitä tulee jo neljään harmonisoituun kaistaan. Olemme tietoisia, että useimmat jäsenvaltiot ovat loppuun saattaneet vaatimusten siirtymisen osaksi omaa lainsäädäntöään. Ja kaikki, sikäli kun meillä on tiedotettu, saaneet päätökseen vaaditut lainsäädäntö- tai sääntelytoimet, jotka ovat tarpeen, erityisesti kun se ajatellaan tätä niin kutsuttua refarmingia, eli että mukautetaan näitä kaistoja, erityisesti gsm kaistoja ja kuten tiedätte, niin parlamentti oli täysin GSM-direktiivin muutoksessa mukana, että voidaan varmistaa, että sitä kaistaa käytettäisiin moderneimpiin ja innovatiivisiin tekniikoihin. Mutta tiettyjä tilanteita vielä valitettavasti, joissa on useita jäsenvaltioita, jotka eivät ole antaneet lupia esimerkiksi yhdelle kaistalle, joka kutsutaan 6,6 GHz, sen nimi on, ja siinä itse asiassa puolet jäsenvaltioista ovat saaneet prosessi loppuun. Tiedämme kyllä, että on useita muita jäsenvaltioita, jotka aktiivisesti ovat mukana siinä, että ne laativat ja toteuttavat lupaprosessia, jossakin puolessa puhutaan myös huutokaupoista, mutta on huolestuneita, että useat jäsenvaltiot eivät täyttäisi määräaikaa tämän vuoden loppuun mennessä. Ja sen vuoksi hyvin, tai se on hyvinkin tärkeää, koska sitten se kaista usein liittyy, operaattorit liittävät sen, teknologia sen liittävät sen johonkin sellaisen, joka toimii oikein hyvin käsikädessä 800 MHz kaistan kanssa joten ja niin kuin aiemminkin vanha 900 GSM-kaista liittyy 800, niin nyt sitten 800 kaista liitetään usein teknologiamielessä ja mielessä 2,6. Eli on olennaista, että molemmat nämä kaistat saadaan operaattorille valmiiksi niin mahdollista kun käyttöön niin nopeasti kuin mahdollista, jotta voidaan varmistaa, että meillä on 4G-palvelut tulossa kaikissa jäsenvaltioissa. 800 MHz kaistasta itsestään Seitsemän sisävaltiossa se on luvitettu jo. On myös kehityskulkuja, jotka liittyvät luvittamiseen. Se, mm, seitsemässä muussa on meneillään, mutta aika jossakin näyttää olevan aika hidasta toimintaa. Kolme lis, muuta suunnittelee lupamenettelyä ensi vuodelle 2013, mutta sittenkin jää ainakin seitsemän jäsenvaltiota, jossa ei ole minkäänlaista selkeää näyttöä siitä, että he täyttäisivät velvoitteensa tai että he käsittelisivät ongelmaa mitenkään tarmokkaasti. Toisaalta radiotaajuuspolitiikan ohjelmasta tunnustettiin se, että jossakin jäsenvaltiossa tulee ongelmia, erityisesti niissä, joissa on täytynyt välttää interferenssiä avaruusnavigaatiojärjestelmiin ulkopuolella EUn, valko ja Venäjä, jotkut jäsenvaltiot sen vuoksi ihan ilman omaa syytään ovat olleet hitaita tässä edistyksessä 800 MHz kaistan käyttämisessä laajakaistaan kuitenkin vuoden alussa neuvottelut saatiin päätökseen sarjasta kahdenvälisiä sopimuksia jäsenvaltioiden Ukraina ja Venäjän välillä, joten sen perusteella mitä näemme, niin nyt ei ole oikeita esteitä liikkua eteenpäin kun lupamenettelyprosessi saatetaan päätökseen. On kuitenkin epäryksiä televisiosta ja interferenssistä eri maista, mikä tarkoittaa, että tiedämme jo, että tulee poikkeuspyyntöjä monista maista. Tämän päivän tilanteen osalta kaksi jäsenvaltiota ovat jo vaatineet poikkeusta, eli he ovat eh, kertoneet, että syistä, jotka ovat kertoneet, he eivät pysty antamaan lupia ensimmäinen tammikuuta ensi vuonna. Ja to, to muut on muut jäsenvaltiot, jotka sanovat, että sotilaallisista syistä ne eivät äh, anna mandaattia tälle 800. Ja tietysti radiotoilikkapohjelmassa perusteella havaitkin, se, se on sallittu. Sitten viime vuodella oli jäsenvaltioiden kanssa, jossa selitimme poikkeusprosessia ja pyydämme niitä indikoimaan selkeästi ja nopeasti, jos ne eivät pystyisi täyttämään velvoitteitaan vuoden loppuun mennessä. Sitten muut tärkeät näkökohdat tässä lupamenettelyasiassa, puolueen puheenjohtaja. On myös tärkeä panna merkille, että yritämme rohkaista jäsenvaltioita, jotka käsittelevät näitä kaikkia asioita itse asiassa tekemään niin voimalla tavalla. Ja itse asiassa, jos mahdollista, niin eh, tehdä tällaisia monikaista huutokauppoja. Mitä enemmän on kaistaa tarjolla samaan aikaan, niin saadaan enemmän varmuutta ja avoimuutta operaattoreille. Mutta se tarkoittaa myös sitä, että ei ole mitään keinotekoista hintojen inflaatiota luville tai hintojen paisuttelu, mikä on tietysti tärkeää, koska operaattoreille, niin tietysti täytyy investoida voimakkaasti verkkoihin. Ja näihin verkkoihin, joita ne sitten käytät itse asiassa palveluiden tarjoamiseen. Monikaista huutokaupat seitsemän ollaan suunnittelemassa tänä vuonna, mitä tietysti aktiivisesti rohkaisemme. Ja jopa, jos on niin, että jäsenvaltio tietää, että joitakin viivästyksiä tulee tietyn kaistan vapauttamisessa, esimerkiksi 2,6-800 megahertsiä, niin on paras käytäntö silti, että nyt edetään ja ryhdytään toimeen ja tarjotaan lupia, että operaattorit voivat aloittaa vaikean verkostojen laajentamisprojektinsa. Nyt tällainen päätös on tietysti tehty yhdessä maassa, joka on jo saanut 800 lupamenettelyn loppuun, vaikkapa tätä taajuutta ei ole vapaana ilmeisesti kun vasta 2014 ensimmäinen tammikuuta. No sitten lopuksi puheenjohtaja, se tapa, jolla nämä luvat ovat hoidetut, on myöskin tapa. Sekä jos ajatellaan sitä, että olemassa olevat luvat, esimerkiksi 900 kaistalla tai uudet lisenssit 802,6, että saadaan markkinoille käytettäviksi ja hyväksytään velvoitteista ja ehdoista, jotka jäsenvaltiot asettavat jäsenvaltioille. 860 kutsuttu refarming. Sillä täytyy varmistaa, että ne operaattorit, joilla on jo lupia, niiden täytyy pystyä antamaan uusia negatiivisia palveluja Heidän täytyy varmistaa, että se itsessään ei luo kilpailuongelmia ongelmia mahdollisille uusille markkinoille tulijoille, mutta myöskään vanhoille operaattoreille. Mutta jos uudet operaattorit saisivat käyttää tätä lisäkaistaa, jota tulee käyttöön, niin pitäisi antaa ne ehdot, joilla tai luoda sellaiset olosuhteet ja tulotaparattelut kilpailun markkinoille. Sen vuoksi olemme rohkaiset kaksinkertaisesti keskustelua jäsenvaltioiden kanssa, jotta kehotamme heitä siihen, että he voivat katsoa kombinaatioyhdistelmä toimia. Tietysti räätälöity ja tapauskohtaisesti jäsenvaltion viranomaisten taholta, jotta, jotta niitä voidaan sovittaa niiden oikeelliseen tilanteeseen. Mutta kaksi teknologiaa, joita olemme ajaneet tai ratkaisua, että joko kansalliset viranomaiset tarjoavat kansallisia verkkovierailuvalvoitteita, eli että pienet operaattorit, niillä olisi tiettynä aikana oikeus pyytää olemassa olevaa operaattoria, jolla on kypsä verkko itse asiassa tarjoamaan palveluja heidän verkkonsa kautta tietyn aikamäärän puitteissa. Toinen tapa varmistaa kilpailukyky ja kilpailu on se, että pakotetaan ne minimaismäärä taajuudelle, erityisesti vain yhden gigahertsin, eli tämä 98 ja välillä, niin mikä millä voidaan varmistaa se, että rajoitettu vapaa kaista jaetaan parhaalla mahdollisella tavalla, jotta mahdollisimman monet operaattorit voivat tarjota laajakaista palveluja, jotka toimivat parhaiten näillä tällä taajuudella, joka on alle gigahertsi. Eli ne ovat asioita, joissa tässä toimivanut tiimissä olemme kollegoiden kanssa tehneet työtä jäsenvaltioiden kanssa yksittäin, jotta voimme varmistaa, että vapauttamis- ja lupamenettelyprosessit käytetään, toimivat niin joustavasti kuin mahdollista, että kansalaiset saavat palvelut ja että näin tehdään kilpailun perusteella, minkä pitäisi ajaa alas hintoja kuluttajien hyväksi ja tietysti talouskasvun hyväksi. Joten kiitoksia, jos olen puhunut liian pitkään. Kiitoksia huomiosta. Grazie per l'intervento. La parola alla collega. Kiitokset. Sikau. Kiitos puheenjohtaja. Kiitän tämän keskustelun järjestämisestä. Kiitokset myös komission edustajalle tänne saapumisesta. On aika ikävää, että täällä salissa on näin vähän edustajia paikalla. Ehdottaisinkin siksi, että syksyllä pyrkisimme järjestämään tällaisen minikuulemisen vaikka parin tunnin minikuulemisen. Kutsuisimme sinne komission edustajia ja myös asiantuntijoita selvittämään, minkälaista lainsäädäntöä jäsenvaltioissa on. Ja näin voisimme myös vaihtaa parhaita käytänteitä ja keskustella siitä, minkälaisiin ongelmiin jäsenvaltiot ovat ajautuneet ja minkälaiset esteet jäsenvaltioissa on, miksi ne eivät ole pystyneet täytäntöön panemaan tätä järjestelmää, ja varsinkin kun tammikuun alkuun mennessä 2013 tämä liberalisointimääräaika on päättymässä. Kiitokset komission edustajalle yksityiskohtien selostamisesta. Kuitenkin tahtoisin vielä kysyä tästä kansallisista, näistä kansallisista roaming verkkovierailujärjestelmistä ja kattavuudesta. Voisitteko antaa meille jonkinlaisia hyvien käytänteiden esimerkkejä eri jäsenvaltioista? Tiedän, että joissain jäsenvaltioissa, kuten vaikkapa Saksassa, ensiksi on luotu tällainen velvoite kattaa maaseutualueita alueet ja sen jälkeen, kun tällainen maaseutu ähm, kattavuus on taattu, niin sen jälkeen operaattorit ovat saaneet äh, investoida äh, kaistojen laajentamiseen myös kaupunkialueille, joten näin kaikille kansalaisille on pyritty tasapuolisesti takaamaan mahdollisuus hyvän laatuiseen viestintäpalveluihin. Ja seuraavaksi kysyisin vielä tähän tästä kansallisesta verkkovierailusta seuraavaa. Tässä jo komission jäsen ehti viitata uusiin markkinoille saapuneisiin operaattoreihin, jotka voivat pyytää jo olemassa olevalta perinteiseltä operaattorilta lupaa käyttää tuon operaattorin verkkoa tietyn määräajan sisällä. Voisitteko antaa esimerkkejä tästä, mitä tällainen aikaraja tarkoittaa? Mielestäni tämä on hyvin kiinnostavaa. Kiitos. Și o a treia întrebare, ce crede Ai niin, anteeksi, unohdin vielä, minulla oli vielä yksi kysymys, eli miten jäsenvaltioita voitaisiin mahdollisesti auttaa eteenpäin täyden, täyden radiotaajuuksien liberalisoinnin edessä. Kiitos. Kiitokset teille. Tsikau nähtävästi kukaan muu ei halua sanoa sen enempää, joten annan puheenvuoron takaisin komissiolle. Olkaapa hyvä. Thank you, Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia Rova Tikau. Kyllä, ensin liittyen kysymykseen, joka kosketteli verkkovierailua, on niin, että tämä nähdään mekanismina, joka takaa sen, että pääsy markkinoille on mahdollinen niille, jotka tulivat markkinoille myöhemmin. He voivat kilpailla ja tarjota palveluja tiettyjen edellytysten puitteissa, ja tämä usein saavutetaan näillä velvollisuuksilla, peittovelvollisuuksilla, joihin viittasitte. Tämän säätelypuitteiston luonne on sellainen, että me emme yksityiskohtaisesti kuvaa jäsenmaille, kuinka he voisivat ratkaista nämä politiikan päämäärien tavoittamiset, kuinka se tehdään. He ovat parhaassa tilanteessa arvioimaan, mikä olisi kussakin kansallisessa tilanteessa sopivin ratkaisu, erityisesti jo olemassa olevan pohjalta. Tilanne jäsenmaissa, joilla saattaa olla jo monia operaattoreita, tai sitten ä, ähm, pienissä, joilla on esimerkiksi kolme operaattoria, nämä tilanteet ovat hyvin erilaisia ja paljon vaihtelua esiintyy, joten tämän vuoksi me pyrimme olemaan mahdollisimman joustavia jäsenmaiden kanssa. Mutta meillä on kyllä esimerkkejä tilanteista, joissa menneisyydessä ennen kuin tämä uusi äm, kaista tuli mahdolliseksi, oli jo tilanteita, jossa joko 800 MHz taajuusalue oli, tai sitten 2 GHz taajuusalue oli saataville. Erityisesti jos LTI-palveluita halutaan tarjota, jotta olisi mahdollista kehittää palveluntarjoajien palvelu, tarjoamia palveluja asiakkaille tai jos uusia toimijoita tuli markkinoille, oli tarpeen se, että NARA e, äh, etsi sellaista operaattoria, jolla oli jo äh, lisenssi ja sellainen verkosto, joka kattoi koko jäsenmaan ja se voisi tarjota pääsyä verkkoon sellaisilla alueilla, joissa uusi, uudella operaattorilla, pienellä operaattorilla ei vielä ole verkkopeittoa, mutta tämä olisi kilpailun vastaista, jos tämä olisi täysin avoin oikeus, jos ei ole jotakin, mikä räätälöitäisiin pienten operaattoreiden tarpeiden mukaiseksi ja vain tietylle aikavälille. Usein tämä liittyy, kuten sanoitte, peitto velvollisuuksiin. Saksa on hyvä esimerkki kun haluttiin varmistaa, että tätä taajuusaluetta käytettäisiin kaikkein tärkeimpille äm, ryhmille yhteiskunnassa ja erityisesti äh, sellaisilla maaseutualueilla, joissa peitto oli äm, pieni. He teki, toimivat päinvastoin sen sijaan, että olisivat aloittaneet kaupunkialueesta. He antoivat operaattorille ensin velvollisuuden kattaa kaikkein äh, vähälukuisimmat alueet ja sitten he voivat käyttää näissä tilanteissa muita verkkoja, jos pystyisivät, pystyvät todistamaan, että he tarjosivat parempaa verkkopeittoa maaseutualueille. Tämä osoittaa, että on tilanteita, jossa on yleisiä sääntöjä puitteistossa. Tämä ei voi olla mikään avoin uusille toimijoille, operaattoreille heidän täytyy tarjota jotakin markkinoilla ja tietyn ajan heidän tulee voida tarjota jotakin uutta. Minä en voi sanoa, kuinka pitkä tämä aikaväli tulee olemaan jälleen kerran. Tämä on jotakin, mikä täytyy määritellä tilannekohtaisesti. Sitten, mitä tulee taajuuksiin, me olemme pyrkineet tunnistamaan parhaat käytänteet, mutta tämä on jälleen kerran jotakin, mitä täytyy arvioida jokaisen jäsenmaan tilanteen mukaisesti, kun on ehkä kolme suurta olemassa olevaa teleoperaattoria, täytyy varmistaa, ettei yhdelläkään niistä ole enempää kuin 20 MHz taajuusaluetta – joka on alle yhden gigahertz. Tämä tarkoittaa sitä, että eh, heillä saattaa olla lisenssissä jo 900 ja sitten saattavat saada 800 ja 900 MHz taajuusalueella. Tietyissä tapauksissa jäsen alueelle samalle on suositeltu 20 MHz kattoa tarkoituksena on se, että voitaisiin uusia teknologioita käyttäen tarjota kattavaa laaja kaista peittoa, kun taas kahta gigahertsiä voidaan tarjota muun tyyppisiin palveluihin. Mutta jälleen kerran missään ei lue yksityiskohtaisia sääntöjä, sillä tämä täytyy sopeuttaa kansallisiin tilanteisiin. Erät jäsenmaat ovat päättäneet, että he eivät tätä äm, kattoa sovella, jos markkinatilanne on sellainen, että se ei niille sovellu, tai jos tilanne on jo tarpeeksi tasapainoinen markkinoilla, niin että he voivat asettaa muun tyyppisiä peittovelvoitteita, jolla varmistetaan se, että palveluja tarjotaan kattavasti koko alueella tai lähes koko alueen peittävästi ja suurimmalle osalle kansalaisista. Toivon, että tässä vastasin kysymyksiin. Kiitoksia. Grazie per eh, l'intervento. Kiitokset tästä teille vastauksistanne. Tämä oli nyt eh, esityslistan kohta 22, sitten 23. Joulukuussa 2012 järjestettävä kansainvälinen televiestinnän maailmankokous digitaalistrategian yhteydessä. Olkaa hyvä, komission edustaja. Very much for the invitation, the timely invitation, I have to say, to, to do a first presentation uh, to this house. Kiitoksia. että olen ensimmäinen kerta, kun esittelemme tätä kokousta tässä talossa. Minun esitykseni on vielä hyvin alkuvaiheissaan. Monia asioita tulee vielä tapahtumaan, mutta toivon, että voin selventää asioita noin 10 minuutin ajan. Haluaisin teille esitellä, äh, mistä äh, tämä konferenssi tulee, minkä tyyppisiä aiheita sen esityslistalla on ja minkä tyyppisiä osallistujia, ähm, eurooppalaisia osallistujia neuvotteluissa on mukana. Ensinnäkin kyseessä ei ole mikään uusi asia maailmassa on televiesintää säädelty jo melko kauan aikaa. Ja meillä on vuodesta 1988 äh, ollut olemassa kansainvälinen televiisintäsäädöstö. Tämä dokumentti on nyt tämän konferenssin pohjana. Siirryn nyt eteenpäin nopeasti, mutta äh, esittelen, mikä tarkoitus tällä konferenssilla säädöstöllä oli. Tarkoituksena oli laatia yleis säädökset. Tämä on hyvin tärkeä asia. Yleissäädökset, jotka koskettavat hallintoa. Tähän palaan myöhemmin puheeni aikana. Liittyen siihen, miksi tarvitaan tämän tyyppistä televisintäkonferenssia, minä otin tässä tietynlaisen esittelytavan. En mene yksityiskohtiin, mutta se mikä on tärkeää, että televiestintätilanne tällä hetkellä on erilainen kuin vuonna 1988. Meillä oli tuolloin valtion monopoleja, nyt yksityissektori hoitaa televiestintäsektoria. Ihmiset käyttävät mobiiliverkkoja ja kiinteitä verkkoja ja meillä on myös erityyppistä informaatiota, jota verkossa siirtyy, joten 10 tai 15 vuodessa on tapahtunut hyvin paljon muutoksia ja tämän vuoksi näitä televiestintäsäännöstöjä tulee uudelleen arvioida, mutta tämä ei kuitenkaan ole mitäkin sellaista, joka tuli mieleen jollekin eräänä sunnuntai-iltapäivänä, mitä tekisimme ennen vuoden 12 joulua. Tarkoituksena on saada aikaan päätöslauselmia. Vuonna 2010 päätettiin, että olisi aika järjestää tällainen konferenssi, jossa televiestintäsäädöstä uudelleen arvioitaisiin. Tämä liittyy myös laajempaan työhön, te olette äh, nähnyt ETU ja VCT, VCIT liittyen paljon keskusteluja. Kyllä yleistä keskustelua on olemassa televiesintään liittyen, pa- paljon erityyppisiä äh, keskusteluja. Minä ja kollegani äh, Gloriosa me pyrimme seuraamaan näitä keskusteluja. Ei ole aina helppoa saada selkeää kuvaa siitä, mitä tapahtuu. Ja me pyrimme saamaan aikaan ajat- selkeän ajattelutavan Eli ei ole yhtä tiettyä ainoaa te- toimijaa televiestinnän alalla. Mainitsen tämän, sillä suurin osa teistä ehkä to- tunne osaakaan näistä toimijoista, mutta paljon tämän tyyppistä työtä on käynnissä internetin hallintofoorumi, ICANN, ähm, CSTD, monia näitä asioita on käynnissä. Kuka sitten osallistuu tähän työhön? Tämä on nyt melko pienellä tekstillä tässä diassa, mutta olette saaneet paperit tai tulette saamaan ne myöhemmin. Tässä näette sanan jäsenmaat. Minun täytyy aina selvittää, että kyseessä eivät ole vain Euroopan unionin, vain ITUn jäsenmaat. Nämä ovat ne eurooppalaiset maat, jotka ovat siis ITUn jäseniä näyttelykumppaneita. Jos ITUn ja kansainvälisten televiestintäsäädöstöjen allekirjoittajissa on eroja. Kuitenkin nämä kaksi ryhmää ovat melko lailla samat. Sitten on muita toimijoita, jotka osallistuvat neuvotteluun luonnollisesti eri tavalla kuin varsinaisjäsenet, mutta kansalaisyhteiskunnan ääntäkin kuullaan neuvotteluissa ja mielestäni tämä on tärkeä huomio tehdä tässäkin talossa. Euroopan unionin jäsenmaat ovat allekirjoittaja osapuolena kansainvälisessä säädöstössä ja ITU jäsenryhmä. Palaan tähän myöhemmin. Yksi mielenkiintoinen asia liittyen tähän VCIT-valmistelutyöhön on se, että paljon tästä valmistelutyössä tapahtuu e, erilaisissa valmisteluryhmissä koska muutoin, jos meillä olisi 50 erilaista ehdotusta, se muuttuisi täysin mahdottomaksi hallita. Voisin sanoa kyllä, että tilanne on jo melko vaikea hallita. Ja sitten tietenkin ITUlla on tässä myöskin sihteeristön rooli, mutta jäsenmaat todellakin ajavat työtä. Eli äh, näette, että tässä konferenssissa on kolme aspektia koko, maa, koko ITU-työryhmä neuvostossa, joka valmistelee asiakirjaa, jota ollaan nyt saattamassa loppuun, joka kerää yhteen kaikki aloitteet liittyen tähän alaan ja eri ehdotuksiin, joita on tehty. Sitten meillä on CEPT ja sitten yksittäiset jäsenet, jotka voivat tehdä ehdotuksia konferenssille. Ja kaikki nämä asiakirjat kerätään yhteen, dokumentteja virtaa nyt sisään, mutta se mitä tapahtuu tällä hetkellä on se, että muutaman viikon, muutama viikkoa ennen konferenssia lisäehdotuksia on tulossa niiden jättämisen takarajaan kaksi viikkoa ennen konferenssin alkua ja joitakin yllätyksiä varmastikin saattaa olla tulossa ennen konferenssin alkua. Sitten minkä tyyppistä asioista konferenssissa tullaan keskustelemaan. Nyt minä muotoilin tämän ei-laillisin termin, tietenkin luonnollisesti laillinenkin asiakirja ollaan laatimassa, mutta tässä talossa on varmaankin parempi, tärkeämpi ymmärtää, minkä tyyppisistä kysymyksistä keskustellaan. Kyseessä ovat verkkovierailut, äh, väärinkäyttöpetokset veroitus, läpinäkyvyys, äh, väylyttämisen läpinäkyvyys, erilaiset yleisperiaatteet liittyen siihen, kuka maksaa mitä ja mitä tuloja telekommunikaatioalalta voitaisiin saada sitten televiestinnän liikenteen hallinta. Tiedätte, että internetliike on sellaista, mistä emme usein tiedä, missä se tulee. Ja sitten kyberturvallisuus. Tämä ei ole mikään täydellinen lista siitä, minkä tyyppisiä kysymyksiä tulee tässä konferenssissa esiin. Sitten keskusteluissa, joita me olemme käyneet Euroopan unionin jäsenmaiden kanssa ja myöskin muiden jäsenmaiden, joihin kuuluvat esimerkiksi Venäjä ja Turkki. No ensinnäkin meillä on nyt noin 14 sivun ja 10 artiklan sopimus tässä käsillä ja olemme uudelleen laatimassa siis noin 60 sivun sopimusta, jossa oli hyvin paljon artikloja Tarkoitus ei ole tehdä tästä liian yksityiskohtaista, tarkoitus on saada aikaan yleisiä periaatteita ja meistä tuntuu myöskin hyvin vahvasti siltä, että Meille tulisi olla teknologisesti ja markkinointitermein neutraaleja, sillä yksi kaikkein pahimmista asioista voisi olla se, että me laadimme lainsäädäntöä nykypäivän teknologiasta tai itse asiassa viisi vuotta vanhasta teknologiasta, eh, koska todennäköisesti emme ottaisi mukaan sellaista teknologiaa juuri aivan uutta, ja tämähän sitten vanhentuisi eikä enää kattaisi sellaista teknologiaa, jota pian on tulossa. Sitten myöskin käsittelemme ähm, jäsenten ähm, itsemääräämisoikeutta. Tässä kyberturvallisuus on yksi ähm, aspekti. Jäsenet eivät vastusta turvallista telekommunikaatiojärjestelmää, mutta ne sanovat, että kyllä me teemme todella muutenkin tätä työtä. Pitääkö meillä olla jonkinlainen kansainvälinen yhteisö, joka tekee päätöksiä meidän päätöstä puolestamme? Sitten mediassa on ollut esillä internetkysymykset. Tässä keskustelu on hiukan epämääräinen. Kyseessä ei ole se, halutaanko internetiä vai ei. Internet liittyy televiesintään joka tapauksessa, mutta kuten mainittua, tämä sopimus, sitä ei pitäisi laajentaa katsomaan kaikkia mahdollisia asioita, jotka liittyvät internetiin. Tämä on myöskin tärkeää. Sitten komissio ja jäsenmaat ovat samaa mieltä siitä, että emme halua Dubain kokouksen jälkeen palata kotiin ja joutua sitten neuvotella uudelleen koko lainsäädännöllisestä paketista parlamentin ja neuvoston kanssa liittyen TVT, siihen ei tulisi enää koskea. Tähän keskusteluun liittyy tiettyjä riskejä. Ensimmäinen riski on, liittyy siihen, mitä juuri sanoin, perusperiaatteet, se, että me emme saaneet, olisi saaneet aikaan sitä, mitä halusimme, ja että ähm, sopimus ei ole yhtä sopiva Euroopan unionin akiin kanssa. Meidän täytyy olla hyvin varovaisia, että näin ei tapahdu. Sitten on kaikenlaisia sääntöjä, jotka rajoittavat internetin käyttöä ja teknologioiden käyttöjä ja voisivat jarruttaa tai rajoittaa innovaatioita. Me emme halua tällaista. Sitten verkon neutraalisuus. Ei varmaankaan tarpeen selittää, kuinka tärkeää tämä on. Se on yksi erittäin perustavanlaatuinen asia, joka meidän täytyy ottaa huomioon, koska on vaarana, että se vaarantuisi. Ja tässä haluaisin mainita erityisesti sen, että näissä neuvotteluissa usein teksti ei ole sataprosenttisen selkeä kaikki voivat sitä tukea ja sitten jokainen tulkitsee tekstiä tavallaan. Me voimme tulkita sitä niin, että se ei vaikuta internetiin, mutta joku muu saattaa tulkita sitä niin, että se vaikuttaa internetiin. E, tämän vuoksi haluaisin korostaa tätä kysymystä. On hyvin tyypillistä, että tulee sopimustekstejä keskusteluissa luotua, joita kaikki voivat tulkita kuten haluavat ja olisi erittäin tärkeää, että näin ei tapahdu, sillä muutoin tämä saattaisi aiheuttaa sellaisen vaaran, että internetin käyttö jakaantuu tai sen suhteen syntyy erityyppistä lainsäädäntöä, joka ei hyödytä televiestintäalaa. Kuten sanoin aikaisemmin, Euroopan unioni ei ole tänään samanlainen kuin vuonna 1988. On olemassa paljon Euroopan unionin lainsäädäntöä. En nyt luettele kaikkia näitä säännöksiä, mutta on paljon lainsäädäntöä olemassa, joka koskettaa kaikkia näitä keskustelussa olevia kysymyksiä. Ja tämän vuoksi myöskin Euroopan unionin täytyy tulla keskusteluun mukaan. Me olemme siis Euroopan unioni, komissio ja jäsenmaat, me olemme osa tätä neuvotteluryhmää ja myöskin osa kansainvälistä ryhmää ja me haluaisimme käyttää roolimme olla vahva Euroopan unioni näissä neuvotteluissa. Mitä tämä sitten tarkoittaa? päätöslauselma, joita parlamentti on tehnyt, niitä on myöskin korostettu ja on tärkeää, että me puhumme yhdessä yhdellä ähm, äänellä. Euroopan komissio ei ole jäsenmaa, se ei ole allekirjoittaja osapuoli tässä sopimuksessa, sillä on aika erityisluontoinen rooli, me olemme mukana näissä neuvotteluissa ja me puhumme, jos on tarpeen, mutta jäsenmaat ovat ne, jotka ovat varsinaisesti ITUn jäseniä. Tämä saattaa joskus monimutkaistaa asioita koska Euroopan unionin toiminnan annetun sopimuksen artikla 2018 viittaa tällaiseen tilanteeseen. Nyt komissio on käsittelemässä tätä koskevaa aloitetta, mutta siitä ei ole vielä saatu keskustelua päätöksiä, joten en voi sitä kommentoida sen tarkemmin. On kuitenkin tärkeää, että Euroopan unioni on äh, läsnä, kun asioista keskustellaan joulukuussa Dubaissa osa tätä keskustelua on myöskin se, että saamme ajoissa mukaan kaikki sidosryhmät, parlamentit, jäsenmaat, teollisuuden ja kansalaisjärjestöt, jotta voisimme varmistaa, että meillä on yhteinen käsitys siitä, mihin tämä prosessi johtaa ja kuinka minkälaisen lopputuloksen me sitä voisimme saada. Ja tämän vuoksi me myöskin olemme kokoamassa neuvottelutiimiä ajoissa, jotta voisimme Brysselin ja Dubain tiimien välillä saada työn jatkumaan sujuvasti, jotta voisimme välttää riskit. Hyvä puheenjohtaja, tämä ensimmäinen esittely oli melko ylösluontoinen ja voin vastata ja esittää lisäyksiä, jos kysymyksiä tulee. Kiitoksia. Paljon kiitoksia tästä esityksestä. Nyt puheenvuoroja. Dziękuję bardzo. Kiitos kovasti. Konferenssi, joka oli joulukuussa, niin ymmärrän, että ei käsittänyt näitä kaikkia teemoja, joista puhuitte, koska tässä ollaan ja kirjo asioita, sehän koskee koko keskustelua kaikista toimista, joka siis liittyy tähän järjestöön, ei pelkästään eurooppalaiseen, vaan laajemminkin. Sen vuoksi haluaisin keskittyä siihen, että mitkä olivat konferenssin teemat, jotka oli joulukuussa. Vai käsittelittekö kaikkia näitä äh, asioita, joita tässä mainitsitte? Pääsy uusiin tekniikoihin, millä, minkälainen on laki, onko se ymmärrettävä vai ei. Haluaisin pyytää kysyä, mitkä ovat konkreettiset johtopäätökset konferenssista ja mikä oli johtava teema? Keskustelitteko kaikesta vai keskityttekö ehkäpä kahteen kolmeen johtavaan teemaan? Keskustelitteko kansainvälistä kilpailusta, tekniikoista, tekniikan käyttömahdollisuuksista ja tiedämme myös, että kilpailua on maista Euroopan ulkopuolelta vai ja ovatko nämä lakisäännökset sitten kaikille ymmärrettäviä, niin kuin sanoitte? Grazie, la parola Kiitokset. President. Uh, Kiitos puheenjohtaja. Kiitokset myös komission edustajalle esittelystä. On oikein tärkeästä aiheesta nyt kyse, koska televiestintä on näkymätön samoin kuin internetkin, mutta ne ovat kuitenkin tulevaisuuden kasvun ja kehityksen tärkeimmät tekijät. Ja siitä syystä toivon, että me vielä syyskuussa tai ehkä myöhemmin voimme käydä tällaista keskustelua ja kuulla tällaiset esitykset. Ja uskon ja toivon, että voisitte toimittaa meille lisää aineistoa myös tästä esityksestänne, koska on hyvin vaikeaa ymmärtää kaikkia näitä asioita, mutta uskon, että on varsin olennaista meidän päästä tarkemmin kärryille siitä, mistä on kyse, koska mehän lopulta myös annamme oman panoksemme näihin kysymyksiin. Ja itse asiassa tämä nyt on kaikista pehmein ala ikään kuin, mitä meillä Euroopassa on käsitteltävänä. Ja meidän täytyy kaikkien saada enemmän tietoa tästä asiasta. Meidän täytyy saada riittävästi tietoa pystyäksemme keskustelemaan asiasta ja voidaksemme valita parhaan ratkaisun koko unionille ja jäsenvaltioille, koska muuten se, mitä nyt tiedämme, ei vaikuta kovinkaan pätevältä maailmanlaajuisella tasolla. Eli tässä tällä alalla kaikista kilpailukykyisimmät kysymykset kuitenkin pyörivät. Kiitoksia. Kiitokset. Ja sitten Amelia Andersson. Thank you, Chairman, for this opportunity to speak. Uh, Kiitoksia, puhemies. Nämä joulukuun neuvottelut ovat hyvin laajat ja tämä on tärkeä osa yhteiskuntaa, joka on jäänyt melko lailla pois kansainvälisen tello, televiestintäliiton toiminnasta ja myöskin on ollut puutteita valmisteluasiakirjojen pääsyyn liittyen. Onko komissio nyt pyrkimässä siihen, että kansalaisyhteiskunta tuotaisiin tähän ITU-työhön läheisemmin mukaan ja kuinka teidän mielestänne olisi sopivaa toimia tällaisessa tärkeässä kysymyksessä? Grazie. Kiitokset. Selvä. Nyt takaisin puheenvuoro komission edustajalle. Uh, thank you, Chair. Maybe first the last two... Kiitos ehkäpä kysymykset tästä prosessista ja ne ovat varmaan tärkeitä kysymyksiä, joita en valottanut tarpeeksi. Kaksi-kolme vuottahan tässä on edetetty ja jotkut kysymykset ovat selkeämpiä, jotkut tulevat esille useammin kuin toiset. Tällä hetkellä keskustellaan avoimuudesta prosessissa ITUssa. Ja se on tärkeä keskustelu, jos Euroopalla on tärkeä osa. Muut valtiot eivät välttämättä ole niin avoimia kuin EUn jäsenvaltiot, mutta mielestäni se on tärkeä pointti ja tätä taistelua taistellaan varmistaaksemme, että avaindokumentit ovat saatavilla kaikkialla maailmassa. Kumppanien mukaanotto mainitsin teille. Komission aikomuksen ottaa mukaan kumppaneita, mutta se ei tietysti riitä. En ole varma, että missä määrin se on avointa, jos näen Genevessä olevien ihmisten ja organisaatioiden lukumäärät. Se kattaa aika laajan kirjon päinvastoin kuin ehkäpä jossakin muissa neuvotteluissa on nähty, ja kaikki nämä delegaatiot saavat asiakirjat. Vaikka pidetään parempana suurempaa avoimuutta, niin käytännössä ehkäpä kaikki nämä asiakirjat saavat eri osallistuvien järjestöjen kautta. Meidän aikomuksemme on, että valmisteluprosessissa, kun mennään joulukuuta kohti, että, että parlamentti otamme yhteyttä sidosryhmämme, ryhmät otetaan mukaan varmaan syyskuussa, lokakuussa jälleen voimme ottaa asiat esille ja ehkäpä laajemmassa ja yhteydessä kuulemistilaisuus, mitä tahansa, mitä haluattekin järjestää, niin mielestäni se on tärkeää ja mielellämme tähän juttuun ryhdymme ja jaamme tietoa, jota meillä on, jaamme sitä teille eurooppalaisille sidosryhmille ja saadaan myöskin tätä inputtia tähän valmistelutoimintaan. Ja olen samaa mieltä kanssanne, että erityisesti kansalaisyhteiskunnan pitäisi olla mukana. Joidenkin niistä kanssa on jo puhuttu ja ne kyllä ovat kovin tietoisia aiheesta. Hyvä julkinen asiakirja on internetissä esillä, jossa saa tietysti makua siitä, mitä siellä on meneillään. Ensimmäinen kysymys eri tavoitteista. Siis mitä en ole vielä päätetty. Yritin vain antaa esimakua tämän näiden ajatusten luonteesta, joita on esitetty. Ja kuten sanoin, niin jotkut näyttävät vakavammin menottavilta kuin toiset. Mutta kaikkia tietysti täytyy käsitellä. Mikä tahansa ehdotus, joka tehdään, niin tulee käsittelyyn ja täytyy sulatella konferenssissa. Mutta tässä vaiheessa ei ole mitään johtopäätöksiä. Jotkut ehdotukset ovat hyvin laajoja, ei oikeastaan tiedä, mitä se tarkoittaa, koska ne täytyy tulkita. Jotkut ovat hyvin yksityiskohtaisia, joko teknisesti eivät ole sopusunnissa olemalla lainsäädännön kanssa tai jotain sellaista, niin aika sekainen pata ehdotuksia. Ja kaikki ehdotukset pitää julkistaa ja siitä saataisiin myös enemmän mahdollisuuksia ottaa teitä mukaan yksityiskohtien työstämiseen ja keskusteluihin. Ja kuten olen sanonut, prosessi ei ole sellainen kuin VCIT, niin oli ihan eri tavalla, oli vuosia teknisiä tutkimuksia, ja sitten sen tulee käsittelyyn taattaisi olla vielä ehdotuksia muutama viikko ennen itse konferenssia tulossa käsittelyyn ja delegaatioiden täytyy nyt sitten vielä käsitellä. juuri kun ei ole johdonmukaista jo valmisteluvaihetta konferenssin, niin se on jotain mutkaista. Mutta sitäkin tärkeämpää, että kun konferenssia valmisteltaan, niin konferenssin aikana itsessään varmistetaan, että tietovirta on hyvää, eikä sitten tule mitään yllätyksiä jälkeenpäin. Bene, grazie per... Selvä, kiitokset tästä. No niin, sitten siirrymme tähän esityslistan kohtaan 24, esityslistan viimeiseen kohtaan. Siinä me käsittelemme tulevaa tietoturvallisuuspakettia, tietoverkkoturvallisuuspakettia. Komissiosta edustaja onkin jo paikalla, olkapa. Hyvää iltapäivää. Niin, täällä me puhumme tästä tietoverkkoturvallisuuspaketista. Keskustelun pääjohtaja ei valitettavasti päässyt tänne paikalle, se on ikävää, mutta etenemme tässä nyt pikapuoliin. Niin me varmasti kaikki tiedämme, että tätä tietoverkkoturvallisuutta tarvitaan ja tekin Tiedätte näistä suurista verkkohyökkäyksistä turvallisuusjärjestelmiin ja tie- yksity- henkilötietojen suojaan. Meidän taloudessamme käytetään verkon etujakin toki hyväksi. Meidän, meillä voisi olla paljon laajempaa kasvua, taloudellista kasvua Euroopassa, mikäli verkkoa käytettäisiin enemmän, jos kuluttajat luottaisivat siihen enemmän eikä turvallisuutta rikottaisi siellä niin paljon, mutta me olemme tietysti hyvin haavoittuvina, haavoittuvia ja näin jäsenvaltiot ovat vaarassa ja kansallisesta turvallisuudesta täytyy toki pitää huolta eikä pidä unohtaa sitä, että verkko on rajaton, maailmanlaajuinen eli se ei, ei toimita eurooppalaisessa saarekkeessa tai kansallisessa saarekkeessa, joten meidän täytyy tehdä yhteistyötä ja tarkkailla, mitä unionin ulkopuolella tapahtuu. Ja siitä syystä tämä tietoverkkoturvallisuusstrategia on saanut osakseen kattavan eri yksiköiden välisen yhteistyön sekä komissiosta. Cruz sitä johtaa tuolla ja sitten Malmström on mukana ja Ashton tuolta ulkoasiayksiköstä on tässä mukana. Eli nämä kolme komission yksikköä ovat päätekijöinä. Ja minä haluaisin nyt kertoa tästä tietoverkkoturvallisuuden pääasioista, eli tahdon yhteiskunnan perusarvoja, tahdomme yhteiskunnan perusarvoja täten tukea ja suojella eri lähtökohdista. Ensiksi tietysti me haluamme parantaa turvallisuutta, viestintäperusrakenteiden sovelluksissa ja myös haluamme torjua rikollisuutta tällä alalla, eli kyberrikollisuutta varsinkin. On olemassa tästäkin lukuja, eli huumekauppaa vastaavat luvut pyörivät tuolla kyberrikollisuuden piirissä taloudellisesta näkökulmasta katsoen, ja mehän emme taaskaan elä missään yksinäisessä saarekeessa, vaan meidän täytyy toimia yhtenäisesti tässä tietoverkkorikollisuudessa maailman laajuisesti unionin ulkopuolisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Ja nyt luettelisin muutamia päätehtäviä tässä strategiassamme. Ensiksikin täytyy taata se, että uusi, eri jäsenvaltioilla on riittävä kyky suojella omaa perusrakennettaan, omaa verkkoaan, omia kansalaisia, omia netikäyttäjiään, ja että ne pystyvät vastaamaan sekä kansallisella tasolla että johdonmukaisesti eurooppalaisella tasolla uhkiin, ja mikäli jonkunlaisia rikkomuksia sitten tapahtuu, niin ne voi, niillä on sitten olemassa yhteistyömenettelyt naapurivaltioiden suojelemiseksi. Mutta ei pidä kuitenkaan unohtaa sitä, että tämä tietoliikenne verkossa on merkittävä tekijä liike-elämässä ja myös yritysten luomisessa, joten me haluamme myös käyttää mahdollisuuksia eurooppalaisten markkinoiden luomiseksi turvallisesti ja tarjota myös riittäviä turvallisuusratkaisuja Euroopan tasolle. Tässä meillä toki on myös oltava varmoja, että rikollisuutta ei pääse tapahtumaan, ja kun näin sitten kuitenkin tapahtuu, niin täytyy taata valvontaviranomaisille riittävästi mahdollisuuksia käsitellä tämän tyyppisiä iskuja. Eli miten sitten turvataan rikostutkinta tällaisessa ympäristössä ja myös meidän täytyy miettiä sitä, mikä alkaa ihan käyttäjästä itsestään. Eli meidän täytyy lisätä tietoa ja kouluttaa yksilöiden, yksilöitä käsittelemään, mistä on kyse. Eli että jokainen olisi selvillä siitä, miten voi suojella itse itseään tuolla verkossa, miten vähentää vaaraa ajautua ongelmiin ja miten voi käyttää turvallisesti verkkoa tarpeisiinsa. Nyt tietysti teknologia kehittyy valtavaa vauhtia. Meillä on erilaisia sitoumuksia ja meidän täytyy ottaa askelia eteenpäin myös, koska hyökkäjätkin ovat pitkällä. Meillä täytyy olla strategiaa, jonka pohjalta jatkuvasti kasvatamme tutkimuksen suunnattuja varoja ja investointeja. Ja meidän täytyy myös miettiä, miten tietoverkon eri tutkimuksia voitaisiin käyttää politiikan tarpeisiin. No niin, ja vielä kertaalleen huomauttaisin, että Tämä kyberturvallisuus on kansainvälisellä tasolla toimivaa ja me keskustelemme yleisluontoisista kysymyksistä, joista on kaikilla, joista kaikille, kaikissa, kaikilla on intressit mukana muiden valtioiden kanssa. Ja varsinkin mietimme, miten voidaan torjua rajojemme ulkopuolelta tulevia iskuja, miten parhaita käytänteitä voidaan vaihtaa ympäri maailman kumppaneidemme kanssa. Ja sitten, missä nyt ollaankaan menossa tässä paketin strategian tiellä. Meillä on nyt olemassa lainsäädäntöehdotus, joka on pohjautunut tuohon artiklan 19 pääunionin perustamissopimuksesta. Siitä puhutaan kansallisen kyvyn nostamisesta ja paljon tehokkaammasta vastaamisesta eri hyökkäyksiin ja iskuihin, joita tietoverkossa sitten tapahtuu ja pyydetään jäsenvaltioita määrittelemään toimivaltainen viranomainen tällaisissa tapauksissa. Eli myös sellainen viranomainen, joka pystyy keskustelemaan eri jäsenvaltioiden vastaavien yksiköiden kanssa, kun jotain ikävää tapahtuu. Ja sitten tässä puhutaan luotettavan tietojen vaihtokanavan luomisesta – näissä kysymyksissä valtioiden välille, jotta valtiot voivat suojella itseään ja koko Euroopan tasoisesti turvallisesti näissä kysymyksissä. Ja lisäksi täytyy myös ottaa mukaan yksityissektori, jotta suojan tasoa voidaan nostaa. Ja tähän otetaan myös mukaan markkinanäkemykset ja palvelujen tarjoamisen turvallisuus ja yrityskulttuuri. Jos, ja miten toimitaan, jos näitä iskuja tulee, miten siitä raportoidaan. No niin, tämä varmastikin riittää tällä erää. Kiitos teille. Kiitokset ja Anders Dotter, olkaa hyvä. Thank you. Um, so I have... Kiitos. Muutama kysymys komissiolle tulevasta tietoverkkostrategiasta ja turvallisuudesta. Minkälainen ero voidaan tehdä eri tietoverkkoturvallisuusaspektien välillä strategiaa varten, että kehitetäänkö yhtä strategiaa kaikille joka ylipäätänsä nyt IT-teknologiaan kuuluu, vai tuleeko asianmukainen ero turvatoimille, kuten infrastruktuurikaapelit, joka oikeasti siirtää tietoa, tai sitten online-palvelut, jotka ovat aika erilaisia ja vaatisivat eri lähestymistapaa. Toinen kysymys olisi se, että jos riskinarvioinnit, joita ajattelette yksityisille yrityksille, onko ne tarkoitettu laajennettavaksi myös julkiseen intressiin, että päästäänkö käyttämään tietoja ja luotettavia viestintäjärjestelmiä? Toimivatko niin kuin käyttäjät haluavat vai rajoittuuko se vain yksityiseen intressiin, koska Minusta näyttää, että niin suuri osa infrastruktuuria on tällä hetkellä yksityisen sektorin kädessä, että jos julkista hyvää halutaan suojella, niin se olisi tärkeä aspekti. Kiitos. Grazie. Kiitokset. Ja Himner, olkaa hyvä. Dziękuję bardzo. E, Kiitos tämän päivän teema. Toisin kuin näyttäisi, on hyvin tärkeä tulevaisuudemme kannalta. Voimme puhua tästä hienosta keksinnöstä, joka internet on, mutta se on tietysti myös vaarallinen ase, erityisesti sellaisten ihmisten käsissä, jotka voivat aiheuttaa paljon haittaa. Nyt jos puhutaan tietoverkkoturvallisuudesta, niin täytyy ymmärtää se, että tästä turvallisuustarveesta voidaan puhua monilla tasoilla, ei pelkästään se että voi hävitä rahaa pankkitileiltä tai mitä mainitsittekin, kansallinen turvallisuus ja kansainvälinen turvallisuus, koska tällä hetkellä internetillä ei ole rajoja. Täytyy ymmärtää se, että kansainvälinen turvallisuus ja viestintä eri valtioiden välillä, viestien lähettäminen on erityisen tärkeää ja yhtä tärkeää kuin toimenpiteisiin ryhtyminen. Tiedämme, että internet voi tuhota pääsyn tietoihin. Esimerkiksi lääketieteellisen tietoiden voi tuhota ihmiset tai henkilöllisyyden, voi tulla aseeksi toista ihmistä vastaan. Ihmiset voivat näin toimia toisia vastaan. Voidaan myös huomioida, että internetissä voi tapahtua seksuaalirikoksia se ei ole minkään pienten yhteisöjen syrjäinen asia, vaan sitä tapahtuu ihan kansainvälisellä tasolla. Ja tässä tarvitaan jo esikoulujasta lähtien valistusta tämän ehkäisemiseen. Niin haluaisin tietää, kun mainitsitte tässä rikollisuuden torjunnan, niin oikein hyvä Mainitsitte ennaltaehkäisystä. Haluaisin tietää, että miten pystytään nopeasti reagoimaan tällaisiin sivuihin, että miten ne voidaan blokata, joiden ne pitäisi olla internetissä. Esimerkiksi internetsivut ne eivät ole usein Euroopan unionin maissa, vaan esimerkiksi Valtameren saarilla tai jossain. Ja onko teillä tehokasta keinoa siihen, että voitaisiin toimia heti, sulkea tällaiset sivustot, ettei ole sellaista tilannetta, että, että vasta jos siirtyy muisto, muistioita valtioiden välillä, että sitten aletaan sulkea näitä sivustoja, joita ei oikeastaan pitäisi olla internetissä. Että voitaisiin sanoa, että jos halutaan ehkäistä, niin täytyy hyvin nopeasti reagoida. Eli mikä on tämä reagointiaika, että tapahtuuko tämä välittömästi? Grazie per No kiitokset tästäkin. Ja olkaa hyvä. Komission jäsen voitte nyt vastata. Start with the... Aloitetaan ensimmäisestä kysymyksestä. Kyberturvallisuusstrategiassa me emme mene teknisiin yksityiskohtiin tekniikassa liittyen siihen, kuinka eri sovellut panostukset ja eri infrastruktuurin tasot pitäisi suojata. Me teemme yleisellä tasolla töitä. Me haluamme, että kaikki järjestelmäsovellutukset, kaikki tieto- ja viestintäteknologia on tarpeeksi turvallista ja että turvatoimet, jotka on asennettu, ovat suhteessa niihin riskeihin, eh, joita näiden järjestelmien käytöllä voi olla, että voitaisiin välttää se, että ryhdymme erittäin eh, kalliisiin toimiin, jotka menevät riskin tason yli. Turvallisuuden parantaminen jokaisella tasolla – verkkoinfrastruktuurista eh, erilaisiin sovellutuksiin, pankkisovellutuksiin niin edespäin. Jokaisen toimijan täytyy tarjota riittävää turvallisuutta oman ketjun osansa osalta. Sitten riskien hallinta. Tämä on erittäin perusteltu kysymys. Ensinnäkin me tiedämme, että turvallisuus on välttämätöntä, sillä hyökkäys aina tapahtuu kaikkien heikointa järjestelmän kohtaa ähm, kohti. Joten meillä on luonnollisesti suuria yrityksiä, joilla on oma roolinsa hoidettavana sitten julkinen sektori. kun on järjestelmiä, joiden käyttö saattaa tuoda yhteiskunnan tai käyttäjät tai yksilöt riskin alle tämän järjestelmän tai palvelun tarjoajan täytyy varmistaa se, että hän on ryhtynyt oikeanmukaisiin oikeanlaisiin riittäviin toimiin riskin torjumiseksi. Sitten kysymys siitä, kuinka nopeasti me voimme poistaa rikollisia web-sivustoja internetistä. Tämä kysymys näin yksityiskohtaisesti ei ole strategiassa käsitelty tällä hetkellä, eikä verkkosivujen varsinainen sulkeminen, se kuuluu oikeus- ja poliisiviranomaisille kussakin kyseisessä maassa. Tietenkin me haluamme varmistaa, että meillä on koordinointia Euroopassa, jos yksi jäsenmaa ilmoittaa rikollisesta toiminnasta, toinen jäsenmaa saa nopeasti sitä tiedon ja ryhtyy sopiviin toimiin. Kiitoksia. Bene, grazie. Niin, kiitokset komissiolle, kiitokset kaikille keskusteluun osallistuneille. Nyt olemme päässeet tämän päiväresityslistan loppuun. Ja me näemme taas kolmassa syyskuuta iltapäivällä kello kolme. Hyvää iltapäivän jatkoa ja hauskoja lomia.